näkemiin rouva komission jäsen. Rouva Georgieva tulee tänne edustamaan komissiota, koska nyt me siirrymme käsittelemään esityslistan seuraavaa kohtaa Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkoja. Kiitos paljon. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Haluan ensiksikin kertoa, kuinka paljon Rova Georgia on nähnyt vaivaa, jotta tämä uusi aleite saadaan läpiviedyksi Lissabonin sopimuksen perusteella. Minä haluan sanoa, että me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä ja me olemme ymmärtäneet erittäin hyvin toisiamme tästä lainsäädäntöehdotuksesta. Kiitos jo tässä vaiheessa. Kun puhutaan EUn vapaaehtoisjoukoista, sen tarkoituksena on ilmaista EUn humanitaarisia arvoja, sen solidaarisuutta niiden ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat apua vahvistamalla EUn kapasiteettia vastata humanitaarisiin kriiseihin. EUn pitää, sillä pitää omata hyvät humanitaariset joukot, sen pitää pystyä myös pystyä vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti humanitaarisiin kriiseihin. Vapaaehtoisilla on erittäin tärkeä rooli, kun valmistetaan kriisiapua katastrofiin, kun halutaan vähentää kriisialtiutta katastrofeissa, oli myös kiireellistä apua, kuntoutusta ja kehitystä. Kaikki tämä tullaan tekemään, jotta vapaaehtoisjoukot voivat antaa todellista lisäarvoa, koska kun näitä joukkoja käytetään, vapaaehtoisjoukkoja, ne pitää, niiden pitää pystyä, pitää pystyä myös paikantamaan ja Niiden rooli pitää määritellä tarkasti. Tässä on kyse täydentävästä elementistä olemassa oleville rakenteille, järjestöille ja tässä on kyse myös siitä, että taataan näiden vapaaehtoisten turvallisuus kaikki Euroopan kansalaiset voivat, olla valikka, voivat tulla ehdokkaina. Meidän pitää, me otamme huomioon mm, kompetenssit, me otamme huomioon nuorita, asiantuntijat, myös vanhemman väestön, jos he haluavat olla ehdokkaina. Me, meillä pitää olla myös sertifiointi, kun me puhutaan näiden joukkojen käyttämisestä maaperällä ja sitäkin ryhdytään toteuttamaan. Minulla on ollut mahdollisuus tavata useita vapaaehtoisia pilottihankkeissa he ovat saaneet erittäin hyvää kokemusta ja aivan mittaamatonta tietotaitoa, kun he ovat tulleet auttamaan väestöä, joka tarvitsee kiireesti apua. Tämän lisäksi tämä aloite niin täyttää niitä aukkoja, joita on olemassa humanitaarisen avun toiminnassa tällä hetkellä, ja se myös saa yleisen mielipiteen liikkeelle. Se tarkoittaa myös, mikä on Euroopan kansalaisten avun merkitys. Tämä on myös moraalinen velvollisuus. Minä olen pahoillani, että tälle myönnetty budjetti vuosille 2014-2020 äh, pieneni tuntuvasti, kun ajattelemme komission alkuperäistä ehdotusta näin. Myös vapaaehtoisten määrä myös tuntuvasti vähenee. Minä haluan käyttää tässä tilaisuutta hyväkseni voidakseni ilmaista, kuinka huolestunut olen siitä, että kuinka vähän on keinoja keinoja käytettävissä, jotta voimme todella kattaa humanitaarisen avun kasvavat tarpeet. Meillä on myös ekopääosastolta myös tulevassa maksuja, mutta olen varma, että tämä aloite on tulemaan menestyksekäs, kun me pyrimme auttamaan kaikista heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja myös EUn mm, halua kasvattaa toimintaansa humanitaarisella sektorilla ja myös kustannushyötysuhdetta tullaan arvioimaan. Kiitos paljon. Niin, Madame Strifler. Madame Kiitos. Rouva Georgieva komissiosta, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin ensin esittää vilpittömät kiitokseni parlamentille ja Rova Strifflerille erityisesti vaavasta tuesta tälle hankkeelle vapaaehtoisjoukoiksi. Tämä mietintö edustaa kansalaistenkin näkemyksiä, joita te siis edustatte. Eurobarometrin mukaan 88 prosenttia eurooppalaisista puoltaa vapaaehtoisjoukkojen luomista ja haluavat, että ne nähdään myös sitten itse toimessa. Parlamentin aktiivinen osallistuminen komission ja neuvoston rinnalla on saattanut meidät nyt viime metreille niin, että heidän toiveensakin täyttyy niin, että 2020 mennessä noin parikymmentä tuhatta eurooppalaista olisi jo osallistunut näihin toimiin auttamassa hädänalaisia, kuten Ruoas Strifler totesi, valitettavasti hädänalaisten määrä vain kasvaa kasvamistaan. Mutta tässä tulee hyötyä myös itse vapaaehtoiselle, koska he saavat uusia taitoja, uusia kokemuksia. Kun budjetti on nyt tiukalla, niin me olemme pyrkineet tekemään kaikkemme, jotta saadaan vastinetta varoille niin, että vapaaehtoisjoukot täydentäisivät nykyisiä ohjelmia, autettaisiin myös vapaaehtoisia viemään eteenpäin omia taitojaan. Usein on kyse nuorista, ja siksi vapaaehtoistyö on heille myös yksi tapa olla kilpailukykyisempi yhä ankarimmilla työmarkkinoilla. Olemme järjestäneet jo kolme kierrosta kokeiluhankkeita ja siellä on ollut mukana yli 40 humanitaarista järjestöä kertomassa omia tarpeitaan, mitä tarvitaan standardeissa, koulutuksessa ja myös joukkojen käytössä, niin että päästään todelliseen tavoitteeseen niin, että tästä tulee foorumi kansalaisille viedä eteenpäin meidän omia arvojamme, ojentaa auttavaa kätemme hädänalaisille. Me olemme nähneet, miten innokkaita ja omistautuneita ovat ne, jotka ovat jo osallistuneet kokeiluhankkeisiin. Jo yli 250 on ollut mukana ihan nuorimmista, myös hengeltään nuorimpiin. 21 ikävuodesta aina nuo, hengeltään nuoriin seitsemänkymppisiin. Ja kun minä olen tavannut näitä ihmisiä, niin voin vain kertoa, että voin olla ylpeä siitä, että olen komission jäsen, joka on vastuussa tapahtusjoukkoista. Tämä on nimittäin osoittanut, että ei ihan sattumalta me olemme maailmalla johtoasemassa tällä saralla. Mitä tulee sitten itse Euroopan parlamentin esityksiin, niin ottaisin esille muutaman seikan. Parlamentti on korostanut sitä, että me edistämme aktiivista kansalaisuutta myös tässä aloitteessa ja niitä toimia myös, jotka liittyvät näkyvyyteen niin, että tavoitte toteutuisi vielä paremmin. Parlamentti vahvisti myös vapaaehtoisihmisten turvallisuusnäkökulmaa. Siksi olemme jättäneet ulkopuolelle sen, että vapaaehtoisjoukkoja käytettäisiin aseellisissa konflikteissa. Me olemme korostaneet sen sijaan sitä, että vapaaehtoiset toimisivat siinä, että voidaan vähentää katastrofeja ja tämä on myös meidän painopistettämme mukaista. Kyse on myös aloista aloista, joissa ei ole riittävästi päteviä ihmisiä mukana humanitaarisissa järjestöissä. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä, parlamentti on esittänyt myös sukupuoliulottuvuuden mukaan ottamista, niin, että saadaan naisia enemmän mukaan. Ja minä voin kyllä kertoa, että aina kun menen alueelle, jossa on katastrofia tai konflikteja ollut, niin naiset ovat eivät pelkästään uhreina, vaan myös voittajina, jotka pilastavat henkiä. Lopuksi toteaisin vielä, että me tunnustamme toki sen, että nyt olemme vasta prosessin alussa, jotta hanke toteutuisi. Ja mielenkiinnolla odotamme yhteistyötä parlamentin kanssa jatkossakin, kun täytäntöön pannaan ohjelmaa ja hyväksytään telekut säädöksiäkin liittyen standardeihin ja hallinnointiin. Meillä on tulossa myös välitarkastelu voimavarojen jakamisesta ja saamme myös vuosikertomuksen täytäntöönpanosta arvioinnista. Kiitoksia kovasti. Kiitos komission edustajalle budjettivaliokunnasta. Rova Muniz de Urquiza, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies, kun on kyse kuudesta miljoonasta nuoresta alle 25, jotka ovat työttöminä Euroopassa, lähes miljoona Espanjassa, niin ehkä meidän totta, meidän ensimmäinen huolenaiheemme on työttömyyden vastainen taistelu nimenomaan nuorisolle. Ja tämä aloite, joka on paneurooppalaisen mekanismin luorinen vapaaehtoisjoukkojen luominen on erittäin hyvä siinä määrin, kun siinä sanotaan, että halutaan kehittää toimintavalmiuksia nuorten työllistettävyyttä ja myös, jotta se kytkeytyy humanitaarisen avun toimintaan. Jos meillä on 147,9 miljoonaa euroa, niin jos se suunnataan koulutukseen 20 miljoonalle nuorelle Euroopassa ja seitsemälle tuhannelle paikalliselle. Me tarvitse, se on vähemmän mitä me tarvitsemme, se on vähemmän kun me pyysimme satoja tuhansia euroja, mutta jos nämä varat kääntyvät nuorten työllisyyteen, se on ihan hyvä, mutta ei tässä pidä äh, unohtaa, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on kuitenkin myönteistä kaiken kaikkiaan EU. Jos me ajattelemme budjettivaliokunnan kantaa, niin tämän, näiden joukkojen toteuttaminen ei tarkoita sitä, että käytetään humanitaarisen avun, että humanitaarisen avun rahat kilpailisivat kansalaisjärjestöjen varojen käyttämisen kanssa, koska kaikessa tässä halutaan myötä vaikuttaa ennen kaikkea näiden nuorten kouluttautumiseen ja minä haluan olla, ja olen erittäin iloinen, että nämä vapaaehtoisjoukkueet lähtevät toimimaan. Boulan, pour une minute. Kiitos. Edustaja Bulan, yksi minuutti. Olkaa hyvä, valiokunnassa. Eikä hän ole paikalla. Jos hän ei ole paikalla, niin seuraava puhuja on sitten edustaja Kasmarek. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kuulijat, haluaisin kiittää komission jäsentä ja Stifleria, joka on esittelijä, jotka ovat ottaneet asian omakseen. Tämä on tärkeä hanke koko EUlle. Yksi periaatteista EUssa on se, että taataan tarvi, ta, apua tarvitseville humanitaarinen asu ja viime vuosina humanitaaristen kriisien määrä on selkeästi kasvanut, mikä vaatii meiltä parempaa koordinaatiota toimissa. Usein apua on, täyty, on täytynyt antaa saman aikaan eri paikoissa. Humanitaarisen avun ajatus on kaunis. Siitä olemme kaikki samaa mieltä. Mutta jotta Euroopan reaktio kriisitilanteessa olisi tehokas, niin se täytyy järjestää tehokkaasti ja koordinoida tehokkaasti. Tästä muun muassa syntyi ajatus humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoista EU:ssa. Sen täytyisi myötävaikuttaa reagointikykyyn humanitaarisissa kriiseissä EU:ssa ja siihen, että kolmansien maiden yhteiskunnat tulevat kestävimmiksi luonnonkatastrofien ja uhkien edessä. Olennaista on se, että vapaaehtoisjoukkojen aloite täydentäisi ja vahvistaisi humanitaarista toimintaa EU-ssa, eikä niin, että tehtäisiin päällekkäisiä rakenteita. Joukkojen toiminta suuntautuu eh, humanitaariseen apuun ja eurooppalaisen konsensukseen humanitaarisesta avusta meidän täytyy varmistaa se, että tästä tulee lisäarvoa humanitaarisen apuun, mutta myös paikallisille järjestöille. Kiitoksia. Kiitos. Rouva Kretu, seuraavaksi, olkaa hyvä. Minä haluaisin kiittää Rova Striffleriä hänen mietinnöstään ja myös Rova Georgievaa jatkuvasta tuesta jotta me voisimme perustaa Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukon. Se on hyvin tärkeä askel kohti sitä, että meidän kansainvälinen profiilimme kohentuisi. Tämä on myös tehokkaampi tapa puuttua humanitaarisiin kriiseihin kolmansissa maissa. EUn ponnistelut ovat osoittaneet, että parantamisen varaa on myös solidaarisuuden osoittamisessa hädänalaisille. Tämä mekanismi on sitäkin tärkeämpi, koska se tulee sellaisena aikana, jolloin yhä enemmän on luonnonkatastrofeja ja myös taloudellista epävakautta, mikä puolestaan merkitsee, että huomattavasti vähemmän on varoja osoittaa humanitaarisen työhön. Kun meillä nyt on yli 100 miljoonaa euroa tähän, niin ehkä voimme liikkeelle panna nyt viitisen tuhatta vapaaehtoista kriisialueelle. Tämä on erittäin tärkeä toimenpide. Kiitos. Edustaja Newton Dan, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Very much, uh, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Kuten kaikki, olen ylpeä osallistumaan tähän keskusteluun, koska asia on tärkeä. En ole varma, että tiedotusvälineet tästä raportoivat, koska kyseessä on hyvä uutiset, että meillä on niin jännittävää. Mutta tämä ehdotus oli mukana Lissabonin sopimuksessa, joten tämä on kovin pitkän aikavälin positiivinen eurooppalainen kehityskulku, jota olemme odottaneet. Kehitysyhteistyövaliokunta äh, järjesti äänestyksen, jossa vain yksi vastusti. Esittelijänä oli Rova Sheriffel siellä ja suurin osa puolsi äh, valiokunnan jäsenenten kanssa kuuntelimme pilottihankkeessa olleita nuoria, he olivat täynnä innostusta tästä kokemuksesta, koska tässä autetaan sellaisia maailman osia, joissa on ollut tulvia, katastrofeja, mitä tahansa. Mutta sen lisäksi voidaan tehdä maailmasta vähän parempi paikka. Mutta myöskin pilottihankkeisiin osallistuneet nuoret sanovat myös, että se on hieno kokemus, jossa tehdään työtä eri ihmisten kanssa, jotka tulevat eri maista Euroopasta, joten hyvin positiivinen kokemus. Ja minulla tämä on hyvin hyvä esimerkki, kuten Erasmus-ohjelma, jossa opiskelijat voivat opiskella eri osissa Eurooppaa ja oppivat esimerkiksi pahtopaistia tai pakettia tekemään, mutta olemme siitä vaikka syömään eri asioita, niin olemme kaikki samanlaisia ja meidän pitäisi auttaa myös mu- muuta maailmaa, koska olemme onnekkaita. Osallistuin myös kolmikantaneuvotteluihin, kun pyrittiin saamaan sopuneuvoston kanssa. Ja oli yksi asia, joka oli pettymys minulle ja varmaan kollegoillekin. Parlamentin puolella olisimme halunneet nähdä vapaaehtoistyöntekijöiden pitävän jotain tunnusta, että kyseessä on EU-joukko, ehkäpä joku merkki. EU-lippu siinä T-paidassa, mutta neuvoston jäsenet siellä useat ajattelevat, että tämä on huono ajatus. Tätä heidän pitäisi mielestäni hävetä. Ja jotkut vapaaehtoisjoukon osallistujat kyllä ylpeästi kantaisivat Euroopan lippua mihin tahansa menevät. Se, mitä Rova Gergieva sanoi, oli kovin mielenkiintoista, että eurobarometrissa noin 88 prosenttia EUn kansalaisista puoltavat tätä, ja niin pitäisikin olla. Pidän, tätä, pidän hyvänä heidän hyväsydämisyyttään. Omassa maassani tämä UKIP-monsteri, joka on kaikkea vastaan ja ulko- kehitysapua vastaan, maahanmuuttoa vastaan, ulkomaalaisia vastaan. Tietenkään he eivät osallistu keskusteluun, eihän se yllätä ollenkaan. Mutta Huomenna on mielenkiintoista nähdä, että UKIP ja muiden euroskeptisten puolueiden edustajat äänestävätkö he tätä vastaan. Tämä on erikoista ja uutta tietysti. Meitä on nyt vähän jäseniä paikalla salissa, niin voimme kaikki olla kovin ylpeitä, kuten useat kollegat ovat sanoneet, että olemme aloittamassa jotain sellaista, joka hyödyttää, hyödyttää pelkästään hyödyttää Euroopan ja muuta maailmaa. Kiitos. Edustaja Svensson puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies ja kiitoksia rouva Georgieva. Kiitos myös kollega Striflerille. Tämä on erinomaisen hienoa, että näin pitkälle on päästy, että saadaan vapaaehtoisjoukot aikaan. Kyse on ennen kaikkea yhteisvastuun tunteesta ja tehostamisesta. Joskus sitä kuulee, että Euroopan unionin ei pitäisi ollenkaan touhuta näiden asioiden kanssa, minä ku, en olekaan kuulu tähän ihmisluokkaan. Tässä ei kai kukaan nyt voi muuta ajatellakaan kuin, että ehdottomasti Euroopan unionin pitää olla mukana, että on kyse solidarisuudesta. Tämä on myös merkki unionista käsin maailmalle, että meidän täytyy auttaa ja kantaa huolta toisista. Lissabonin sopimus on tätä tähdentänyt ja että nyt sitten tulee myös luettelo asiantuntijoista, jotka ovat jo etukäteen käytössä, jotta puolella voi kääntyä. Ei niitä tarvitse lähteä sitten kissojen korin kanssa etsimään. Ja pidämme hyvänä sitä, mitä Rova Georgia totesi muun muassa Filippiineistä, että on yhteensovittamista, yhteistyötä ja ylipäätään ajatellaan myös kehitysvoa muutenkin. En voi muuta kuin onnitella Rova Striffleriä, komissiota ja itseämme kaikkia voimme onnitella, että tällainen luodaan. Tämä on aimo harppaus kohti solidaarisuutta. Kiitos. Edustaja Cortes Lastra. Kiitos puhemies. Minä voin tässä onnitella Rova Strifleria, mutta haluan myös onnitella komissaari Georgia Viekasa sosialistilta täyden tuen minä olen erittäin ylpeä tästä tärkeästä askeleesta, jonka parlamentti on tehnyt, kun äänestetään tästä asetuksesta. Se on tärkeä asetus, jos lähdemme jos ajattelemme, että ei saa unohtaa sitä, että 2006 käynnistettiin tämä ja vuoteen 2009 asti se ei ollut vielä sitovaa. Tämä on suuri askel eteenpäin, kun ajattelemme kriisitilannetta. Tässä voimme todella ajatella, että er, solidaarinen Erasmus lähtee liikkeelle. Sadat, Euroopat, sadat eurooppalaiset voivat lähteä muodostamaan näitä joukkoja. He voivat olla vapaaehtoisia ammattilaisia kaik, kaikista eri yhteiskuntaluokista. Tämä, tulee, tämä kattaa sitä, mitä, mitä sotilaiset henkilöt ja ammattimista tekevät jo työ, työtä maaperällä. Nämä vapaaehtoisjoukot tulevat vahvistamaan sitä, kun puhumme koulutuksesta ja kuntoutuksesta, mutta me olemme varmiita kompromisseihin, koska meillähän solidaarisuus on tärkeä arvo meille myös. Me haluamme yhteneväisemmän, sitoutuneemman ja solidaarisen Euroopan. Tämä on hyvä työväline meille. Me saamme enempäin sitä, mistä, missä on enemmän ollut puutetta. Me annamme potkua uutta Euroopalle, solidaarisemmalle Euroopalle. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Preda, puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Minäkin haluaisin aloittaa onnittelemalla rouva Schriftleria mietinnöstään. Näin olemme askeleen lähempänä saavuttamassa tavoitetta 213 artiklan osalta Lissabonin sopimuksessa, eli saadaan aikaan oikeuspuutteet nuorille eurooppalaisille, jotka voivat osallistua humanitaarisen avun ohjelmiin ja ulkopuolella. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että ytimessä pitäisi olla vapaaehtoisjoukkojen toiminta, joka perustuu konsensukseen eh, humanitaarisesta avusta. Pitäisi perustautua niihin tarpeisiin, jotka on kartoitettu paikallisesti. Se, että nimenomaan suljetaan pois aseellisten konfliktien tilanne ja sisäisten jännitteiden tilanne on hyvä. Tarvitaan todellakin tasapainoa siinä, että vapaaehtoisjoukot voivat toimia, mutta että heidän turvallisuutensa on taattu. Pidän myös hyvänä sitä, että muutamia lausekkeita on otettu mukaan parlamentin toiveesta. Näin pystymme tekemään järjestelmästä paremman muutaman vuoden kokemuksen jälkeen, kun arvioidaan uudelleen. Ja toivottavasti tämä auttaa luomaan positiivista julkista kuvaa EUsta. Ja että humanitaarisen avun joukot toteuttavat meidän humanitaarisia arvojamme. Näin nuoret ihmiset saavat mahdollisuuden näyttää solidaari- osoittaa solidaarisuutta niitä ihmisiä kohtaan, joilla on vaikeuksia kolmansissa maissa. Vapaaehtoisjoukot tietysti myötä vaikuttavat myös eh, EUn humanitaarisen avun politiikan tehokkuuteen ja näkyvyyteen. Kiitos. Edustaja Papadopoulou, yksi minuutti. Eh, Kiitos, rouva puhemies nämä vapaaehtoisjoukot. Komissio ehdotti tätä vuonna 2012, jotta voidaan todella ilmaista solidaarisia eurooppalaisia arvoja kriiseissä, kun puhumme myös kriiseistä eri maissa. Näin voidaan edistää EUn vapaaehtoisjoukkoja ja täydentää muita rakenteita ja organisaatioita, jotka pyrkivät välttämään päällekkäisyyttä. Olemme kiitollisia uudesta lähestymistavasta, koska se asettaa uusia standardeita myös sertifioinnille, valinnalle, koulutukselle ja käytölle vapaaehtoisjoukkojen osalta yhdessä asiantuntijajärjestöjen kanssa. Tämä vähentää myös, tehostaa myös arviointia siinä, missä määrin vapaaehtoisjoukkoja on käytetty indikaattorien pohjalta. Ekologisesti voi tukea sitä, että vapaaehtoisjoukkot luodaan, kuten myös indikaattorit, niin että päästään tavoitteisiin. Onnittelut ehdotuksesta. Nyt siirrymme menettelyimman puhujalistaan. 11 puheenvuoroa. Minä pyrin antamaan kaikille puheenvuoron, eli pitäytykää yhdessä minuutissa, eikä sekuntiakaan enempää. Rouva Panajatova aloittaa. Yksi minuutti, minuutti olkaa hyvä. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, приветствам докладчика. Kiitos, rouva puhemies. Komission jäsen haluaisin onnitella esittelijää sopimuksen aikaansaamisesta neuvoston kanssa ja näin voidaan vapaaehtoisjoukot perustaa. Minä halusin kiittää komission jäsen Georgia hänen jatkuvista ponnisteluistaan taata kansalaisten osallistuminen prosessiin. Tämä on nyt johtanut tähän menestykseen. Minä muistan ajat pari vuotta sitten, kun minä edustin Bulgarian parlamentissa eh, Eurooppa-asian valiokunnassa näitä asioita, ja silloin meillä oli myös sisillä tällaisten vapaaehtoisjoukkojen perustaminen. Tällä voi olla erittäin tärkeä osa myös nuorten henkilökohtaisessa kehityksessä, jos he saavat näin mahdollisuuksia saada arvokkaita kokemuksia, oppia uutta ja päästä myös vapaaehtoisjoukkurekisterin mukaan. Olen kiitollinen tästä, että myös nyt vapaaehtoistyö voidaan tunnustaa ammattitaitona. Rouva Saborska, olkaa hyvä. Madame la présidente, euh, madame la commissaire, ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu správu. Vznik dobrovoľníckej humanitárnej pomoci má obrovský význam. Rouva puhemies, ale najmä pre mladú generáciu európanov. dostávajú mielestäni vapaaehtoisjoukkojen eh, perustaminen on erityisen tärkeää Euroopalle yleensä, mutta nuorelle sukupolvelle erityisesti. Siinä pystytään menemään niihin maihin, joissa heidän apuaan tarvitaan. He pystyvät keräämään arvokkaita kokemuksia. Tuhansia ihmisiä on, jotka saavat sitten mahdollisuuden nähdä myös olosuhteita muissa maissa, Euroopassa pidetään asioita, itsestäänselvinä asioita, jotka eivät sellaista ole, että meillä on riittävästi ruokaa, mahdollisuus käydä koulua ja katto pään päällä. Mutta sitten nähdään muunlaisia olosuhteita täällä vapaaehtoisjoukkojen toiminnassa. Vapaaehtoisjoukkojen ansiosta tästä mentaliteetista voidaan päästä eroon. Edustaja Mikolaisik. Kiitos puhemies dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc patrí medzi konkrétne opatrenia Vapaaehtoisjoukkojen perustaminen humanitaariseen apuun pyrkii siihen, että saadaan aikaan konkreettista toimintaa niiden ihmisten puolesta, jotka ovat hädänalaisia. On kovin tärkeää, että EUn kansalaisilla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaisesti humanitaarisen avun antamiseen. Täytyy ajatella sitä, että kyse on paikan päällä olevista poikkeuksellisista olosuhteista. Ja sen vuoksi täytyy olla olemassa asianmukaiset turvallisuuspuitteet. Hyvä sydän täytyy ottaa huomioon siinä, että myös lainsäätäjä ottaa kantaa näihin asioihin. Edustaja Ferreira. Kiitos kovasti puhemies. Niin, emmehän tietenkään vastusta ehdotusta tai vastoin arvostamme solidaarisuuden tunnetta ja avokätisyyttä, jotka nekin ovat näiden hankkeiden taustalla, mutta Meillä on kuitenkin tiettyjä varaumia tätä ehdotusta kohtaan vapaaehtoisjoukkojen luomiseksi humanitaarista apua varten. Tässä tavallaan välineellistetään vapaaehtoistyö. Tässä viedään arvoja ja tuntemuksia, joita ei välttämättä löydy muualta kuin Euroopan unionista, varsinkin eri alakohtaisilla politiikan lohkoilla. Näillä saattaa olla hyvinkin kielteisiä vaikutuksia kehitysmaihin. Minä uskon, että yleisesti ottaen me emme oikein pysty kunnolla harjoittamaan yhteistyötä kehitysyhteistyötä. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta täytyy ratkaisut löytyä muualta. Edustaja Kelly. Äh, äh, Kuten Bill Newton Dunn jo sanoi, Tämä on hyvä asia, mutta tiedotusvälineissä tästä kuulee vähemmän. Ja kuten komissio ja sen sanoi, 90 prosenttia suunnilleen eurooppalaisista ovat tämän ehdotuksen kannalla. Esittelijä ja kollegansa ansaitsevat täyden tukemme tästä hyvästä työstä. He ovat tehneet sitä hiljaisesti ja tehneet nämä ehdotukset. Tietysti on hyvä ajatus, että ihmiset voivat tyytyväisin mielen tehdä vapaaehtoistyötä. Tunnen monia nuoria ihmisiä, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä opiskelujen jälkeen, ovat menneet ulkomaille tekemään sitä. Tunnen myös vanhempia ihmisiä, jotka ovat eläkkeellä, ja he käyttävät paljon aikaansa vapaaehtoistyöhön. Sen vuoksi mielestäni on hyvä ajatus, että näiden ihmisten työtä voidaan organisoida, jotta se on mahdollisimman tehokasta. Edustaja Obermeier. Ja, ich möchte meinen Vorredner viitattiin siihen, että euroskeptikoilla olisi äänestyksessä ongelmia. Voi olla skeptikko, mutta voi olla silti valmis. Minä vapaaehtoistyössä olen ollut 15-vuotiaanakin jo ja nuorisoryhmässä siihen aikaan. Ja emme tarvitse Lissabonin sopimusta siihen, että voidaan tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Jo 30 vuotta sitten Sloveniassa ja Italiassa on, autettiin, kun oli tarpeen Saksasta. Tämä valmiudesta. Periaatteessa asia on erinomainen. On hienoa, että nuoret ihmiset voivat tehdä jotain. Mutta haluaisin myös tässä paikassa, vaikka tämä positiivinen asia, niin haluaisin muistuttaa, että meillä on paljon ongelmia myös Euroopan sisällä. Meillä on kokonaisia jäsenvaltioita, jotka eivät saa tätä vapaaehtoistyötä. Ajatellaan vaikka metsäpalotorjuntaa Kreikassa. Siellä on suuria puutteita. Auttakaa me itseämme. Sekin pitäisi olla motivaatio nuorille ihmisille lähteä aktivoitumaan kautta Euroopan. Sikä. Mä rouva Suikka seuraavaksi. Kiitos puhemies. Kun ajatellaan viimekäiset tapahtumat, tapahtumia, niin kun katastrofi iskee, niin meidän täytyy mahdollisimman nopeasti pystyä auttamaan uhreja. Meidän täytyy auttaa kriisin kohteella olevia väestön osia ja siksi tämä koskee ei pelkästään EU, vaan koko maailmaa. EU antaa lähes puolet koko maailman humanitaarisesta avusta. Ja nyt on tarkoitus siis perustaa myös humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot. Kuulimmekin, että 88 prosenttia eurooppalaisista pitää tärkeänä sitä, että humanitaarista apua rahoitetaan jopa kriisin aikoina. Kun ajattelemme Kroatiaa, niin kaiken kaikkiaan noin 4500 erilaista hanketta on toteutettu ja mukaan on ollut noin tuhat kunta vapaaehtoista. Eli me olemme kehittäneet työtä myös meidän maassamme. crizele umanitare înregistrate în ultimii ani la nivel mondial impun o acțiune concertată a actorilor ue pentru consolidarea. humanitaarinen kriisi vaatii sitä että eu tekee kovasti työtä jotta sen reaktio voidaan optimoida. Vapaaehtoisjoukkojen perustamisen idea on konkreettinen ilmaisu eurooppalaisesta solidaarisuudesta käytännössä ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Kart- va- vapaaehtoistyöntekijöiden kartoittaminen ja valinta ja lähettäminen operaatioihin antaa lisäarvoa koko interventiojärjestelmään, joka meillä on jo käytössä. Ja että saadaan puitteet nuorille ihmisille osallistua humanitaarisen avun operaatioihin eu puitteissa saa aikaan yhteistyötä eri jäsenvaltioiden organisaatioiden kesken. Eli tässä voidaan vaihtaa hyviä käytänteitä. Ja on myöskin mielestäni tärkeää, että tietoisuuden taso nousee humanitaarisen avun tärkeydestä ja vapaaehtoistyön tärkeydestä on kansalaisten keskuudessa. Erityisesti kun ajatellaan aktiivisen kansalaisuuden tukemista. Onnittelijat esittelijälle. Rouva Morova. Tiepään. Kiitos paljon. Liberaaleilla on yksi edustaja, joka on kiinnittänyt huomiotamme siinä mielessä, koska sanoi, että tässä on kyse vapaaehtoisjoukoista. Ja me eurooppalaiset, meidän, pitäisi, meidän eurooppalaisten pitäisi olla ylpeitä EUn lipun alla. Ja hän sanoi nimenomaan, että me euroskeptiset tai eurorealistiset, me emme olisi saman ajatuksen takana. Minä pyydän kollegaa tulemaan Unkariin, tulkaa käymään te- tehtaalle tai suureen tuotantolaitokseen, jossa omistajat ovat eurooppalaisia, jossa unkarilaiset tekevät 250 euron kuukausipalkalla ilman minkälaisia oikeuksia. Ja yrittäkää silloin, miten meidän on joskus vaikea olla ylpeitä EUn lipun alla. Minua kiinnostaisi todella saada tietää, miten te reagoisitte. Ah, Monsieur Plenkovic. Edustaja Plenkovic. Ah, Blue Card. Monsieur Plenkovic, une petite minute, il y a une blue card. Voilà. Rouva Morva, hyväksyttekö sinisen kortin? Rouva Morva, hyväksyttekö sinisen kortin? Kiitoksia puhemies. Niin, rouva Morva. Minun vaimoni on unkarilainen. Budapestista vietin joulun ja uuden vuoden. Minulla on perhettä siellä. Ei siinä ole mitään ongelmaa, että minä voin kutsua kutsunne tulla sinne. Minä tunnen paljon unkarilaisia ja puhun vaikka kenen tahansa kanssa varmasti. Minun tuntemani ainakin ovat tästä innossaan. Rova Morvai, olkaa hyvä. Kiitos kollegalle. Minä kysyn, pyydänkin nyt edustajia, läsnä olevia olemaan todistajina, että minä olen erittäin vakavissa, kun puhun tästä kutsusta. Minä olin erittäin iloinen voidessani esittää teille operan esimerkiksi kylpylälaitoksia ja museoita, mutta voisitte käydä myös näillä kyseisillä tehtailla tai Teskon tavaratalossa. Te tulette yhdistyneestä kuningaskunnista, jossa suuret elintarvikeketjut meillä tekevät työtä tällä surkealla kuukausipalkalla. Keskustelkaa näiden ihmisten kanssa ja yrittäkää saada heidät vakuuttuneeksi siitä, kuinka tärkeää on kulkea EU-lipun alla. Seuraavaksi. Minä uskon, että humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustaminen olisi hyväksi Euroopan unionille. Ja olen kovasti kiitollinen kaikista ponnisteluista, joita on neljän vuoden aikana tehty Rova Georgievankin johdolla. Minä uskon, että yhdistynyt YK on jo malleja luonut ja tässä varmasti voidaan työtä jatkaa kansalaisjärjestöjen rinnalla. Me tarvitsemme hyvät oikeudelliset puitteet, mutta myös riittävästi rahoitusvoimavaroja yli sen, mitä 150 miljoonaa on nyt tarjottu. Sekä nuorten osallistuminen on tärkeää, mutta myös vanhempien kansalaisten osallistuminen, joilla on tietoa ja intoa yhtä lailla tarjota avun antamiseksi kriisiin joutuneille ihmisille. Tämä lisää myös meidän näkyvyyttämme ja vahvistaa meitä. Tämä humanitaarinen apu lisäisi Euroopan unionin maailmanlaajuista näkyvyyttä. Ja lopuksi edustaja Stigr. kolegi. Kiitos rouva puhemies. Pidän mietintöä hyvänä. Ja vapaaehtoistyön joukot vahvistavat johtoroolia, joka EUlla on humanitaarisessa avussa ja kehitysyhteistyössä. Olen varma, että melkein 20 000 rekisteröityä vapaaehtoistyöntekijää Kroatiassa pitävät tätä tointa hyvänä. Olen varma, että näin voidaan vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta eurooppalaisen identiteetin luomisessa, jota myös luonnehtii EUn johtoasema humanitaarisessa avussa maailmassa. Kyllä on meitä, jotka uskomme eu hankkeeseen ja sitten toisella puolella ovat populistit. He halusivat sulkea edellisessä keskustassa rajamme nuorilta, äh, korkeakoulutetuilta ihmisiltä, jotka voisivat auttaa eu taloutta kehittymään. Eivätkä tietenkään haluaisi auttaa muitakaan. Ja näin he vahvistavat, tai näin vahvistuisi se, että EU on hyvä asia maailmalle. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Rova Georgio ja olkaa hyvä. Mä... Kiitos, rouva puhemies. Tämä tekee minut kovin nöyräksi, kun näin paljon tukea on annettu vapaaehtoisjoukkojen perustamiselle. Kolme seikkaa vielä ottaisin esille kaksi reaktiona ja sitten vielä lopuksi yksi seikka. Noin reaktiona kuultuihin huomioihin kuulin täällä tiettyä huolta siitä, miten Euroopan unioni täytäntöönpano panee kehitysyhteistyötään ja onko niin, että vapaaehtoisjoukot osallistuvat myös kehitystyöhön. Haluaisin tähdentää sitä, että me olemme halunneet olla luomassa vapaaehtoisjoukkoja, jossa Ihmiset ovat päteviä auttamaan muita, mutta auttamaan muita, auttamaan itseään. Tähän on otettu mukaan kaikkiaan 7000 paikallisesti koulutettua vapaaehtoistyöntekijää niin, että voimme paikallisia valmiuksia myös vahvistaa silloin, kun pyritään selviytymään katastrofeista, varsinkin kun luonnonvoimat ovat yhä voimakkaampia ja vaikeammin ennustettavissa. Toiseksi pari huomiota liittyy näkyvyyteen ja miten tehdä tiettäväksi ihmisille myös hyvistä uutisista. Itse asiassa me olemme tätä kovasti miettineet ja parlamenttikin tässä on ollut tukemassa näkyvyyden lisäämiseksi. Huomenna kello neljä, Rouva Strifle ja minä olemme Twitterissä. Voitte myös itsekin osallistua sirkutteluun, mutta noin vakavammin ottaen on erittäin vaikea saada hyviä uutisia menemään läpi. On paljon helpompi kiinnittää huomiota katastrofiin silloin, kun se on päällä. Paljon vaikeampi on ruveta ennaltaehkäisemään ja saamaan sillä näkyvyyttä. Ja tästä syystä, mitä sitten teemmekin humanitaarista avun parissa tänä päivänä, niin kyse on myös pelastustoimesta ja me korostamme aina sitä, että meidän täytyy valmistautua hyvin, vaikka se vaikea onkin, niin, niin se on kuitenkin tehtävä, että sitten kun kärsimyksiä tulee, niin ainakin uudella olisi vähemmän. Lopuksi vielä kommentti liittyen siihen, että tästä oikeastaan se uurastus vasta alkaa, koska nyt meidän täytyy ruveta täytäntöön panemaan aloitetta ryhtymään sanoista tekoihin ja olen iloinen, kun voin tuoda esille sen, että me olemme saaneet yhä enemmän tukea humanitaarisen avun järjestöiltä. Alussa oltiin pikkusen vastentahtoisia aloiteta kohtaan, mutta nyt he ovat kyllä osallistumassa me suunnittelutyössä, suunnittelutyöhön. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että tätä meidän voidaan myös auttaa Eurooppaa olemaan voimakkaampi tekijä maailmalle. Se vaikuttaa meidän ulkopuolisen kuvaamme ja viime kädessä myös meidän kilpailukykymme se vaikuttaa. Eli tämä on rikas alue pelkästään ajatellen rahaa tai voimavaroja, vaan myös rikas ajatellen ihmisiä ja arvoja. Siksi olen sitäkin tyytyväisempi tähän työhön, jota yhdessä teemme. Merci, Madame Strifler. Vous aurez le dernier mot. Kiitos, Rouva Strifler lopuksi. Kiitos, rouva puhemies. Ihan nopeasti sanon näkemykseni, koska lähes kaikki on jo sanottu. Aluksi oli jotakin varaumia äh, kansalaisjärjestöjen suhteen myös näiden vapaaehtoisten turvallisuutta ajatellen, mutta tässä mietinnöstä te voitte nähdä, että me olemme pyrkineet ottamaan huomioon kaikki nämä huolenaiheet, kaikki nämä kysymykset on otettu esille. Minä haluaisin todella, todella kiittää kaikkia poliittisia puolueryhmiä, koska Äh, kun, ja myös varjoesittelyitä, koska tässä on todella tehty työtä yhdessä. Haluan kiittää avustajia, niin haluan kiittää tietenkin komissaario Rova Georgiovia ja hänen tiimiä. On ollut erittäin miellyttävää tehdä työtä yhdessä. Se on kestänyt kauan, mutta erittäin miellyttävää. Me saimme todella hyvän työkalun, todellista lisäarvoa ja toistan vielä kerran, että tämä todella heijastaa eurooppalaista kansalaisuutta, jota me niin suuresti tarvitsemme. Kiitos paljon. Kiitos Rova Sifler. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja tästä äänestämme huomenna kello 12. Näin. Nyt Meillä on minuutin puheenvuorot esityslistalla. Ja ensiksi annan puheenvuoron äh, edustaja Nikuleskulle. Olkaa hyvä. Vă mulțumesc. Aș dori să atrag atenția plenului asupra...